Okay, dear colleagues, ladies... Arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloittakaamme kokous. Kello on jo kaksi minuuttia yli kolmen. Kaikille on toimitettu estyslista, mikäli vastaana useita ei ole. Ehdotan, että hyväksymme esityslistan sellaisenaan. Kukaan ei vastusta, joten näin ollen esityslista on hyväksytty. Kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Suurissani joudun ilmoittamaan teille, että kollegamme Intan jäsen koordinaattori Edouard Ferrand menehtyi ensimmäisenä helmikuuta. Ferrand oli Intavalikunnan jäsen vuodesta 2015 eteenpäin. Sun valitteluni menevät herra Ferrandin perheille ja kollegoille. Nyt pyydän, että nousette seisallenne jotta voimme viettää minuutin hiljaisen hetken hänen muistonsa kunniaksi. Thanks a lot. Kiitos. Ensimmäinen ilmoitusasia. Niin kuin tavanomaista on, kokous lähetetään suoratoistona internetin välityksellä. Tulkkaus on saatavilla erinäisillä kielillä. Pyydän, että puhutte selkeästi ja kuuluvasti, jotta tulkkaaminen onnistuu ja vierailijoille kautta maailman, varsinkin Lissabonin ja Lüneburgin välillä kaikille Euroopassa. Tervetuloa videon yhteyden välitykseen. Meillä on uusi kollega myöskin sihteeristössä, Monika Migo. Hän on jo pidemmään toiminut sihteeristön jäsenenä. Mutta oikeastaan nyt hän vasta pääsi tosi toimii. Tervetuloa ja kiitos jo etukäteen tekemästäsi työstä. Point three is... Kohta kolme on yhteiskeskustelu kehitysvaliokunnan kanssa. Olen iloinen, koska paikalla on kehitysvaliokunnan puheenjohtaja Linda McAven, joka johtaa tätä osaa kokousta minun kanssani yhdessä. Muistan, että, että laadimme erittäin hyvää lainsäädäntöä, joka liittyy niin sanottuihin konfliktialueiden mineraaleihin. Konfliktimineraaliasetuksesta on kyse. Kyse on sitovista määräyksistä ja vastuusta, joka on kaivosalan yrittäjillä aina sulattamusta maahantuojiin saakka silloin, kun kyse on konfliktimineraaleista, konfliktialueen mineraaleista siirtymäkausi on, kestää neljä vuotta, joten vuodesta 2021 eteenpäin tätä asetusta aletaan soveltaa. Siirtymäaika on melkoisen pitkä, mutta toisaalta kyse on hyvin merkittävistä seikoista, jotka ovat mukana tässä lainsäädännössä. Tietystikin lainsäädäntö on vain yksi osa kokonaiskuvaa. Tällä kolikolla on toinenkin puolensa. Kysymys, kuinka voidaan parantaa tilannetta paikan päällä? Kuinka voidaan valmistella avun perille menoa asianmukaisella tavalla? Tästä syystä komission pitäisi taata se, että sen lisäksi, että pistetään täytäntöön tätä asetusta, täytäntöpanoprosessin yhteydessä varmistetaan se, että täytäntöpano toteutuu järjestäytyneellä tavalla, asianmukaisella tavalla ja oikea-aikaisesti. Tämä on ensimmäinen keskustelu aihe tänään ja nyt annan yhteispuheenjohtajalle Rova McAvenille puheenvuoron. Kiitoksia ja kiitän tästä yhteisöön kokouksesta. Kuten Bert Lange tässä mainitsi, kyseessä ovat konfr- konfliktimineraalit. Ei riitä, että annetaan lainsäädäntö, kuten hän sanoi, vaan tarvitaan myös näitä liitännäistoimia tähän lakiin. Tämä oli hyvin tärkeää parlamentille käsittääkseni, että aikanaan komissio julkaisi tiedonannon, jossa puhuttiin näistä yhteisistä toimista. Siitä on jonkun, jonkun aikaa. Se oli ensimmäinen asia, jonka tein tämän valiokunnan puheenjohtaja. Nyt kolme vuotta myöhemmin käsittääkseni komissio on esitellyt paketin 2027 vuotta varten koskien näitä haasteita ja DCI-välinettä 5,4 miljoonaa, jotka, jota hallinnoi hollantilaiset yritykset. Nyt olisi tärkeää kysyä, kuulla enemmän tästä Euroopan komission paketista ja nähdä, onko tämä nyt viimeinen asia. Näkeekö komissio niin, että tämän myötä täytetään kaikki velvoitteet vai onko tämä alku useille liitännäistoimille, joilla varmistetaan, että lainsäädäntö on menestyksekkäästä. Palasin juuri Keski-Afrikan tasavallasta viime viikolla ja oli, on sanottava, että että olisi tärkeää varmistaa se, että konflikti mineraalikysymykseen puututaan. Sen pitäisi olla Euroopan unionille ja parlamentille aivan avain prioriteetti. Kiitoksia ja pyydän nyt vastausta komistelta. Kiitos ennen kuin pyydän, että komissio esittää puheenvuoronsa. Annan kummallakin esittäneelle Intan edustaja Winklerille ja Deven edustaja Ventalle puheenvuoron. Julius, ole hyvä. Hyvä puheenjohtaja, Rankas puheenjohtajat, kiitos oikein paljon. Kuten tiedämme ja hyvin muistamme, tässä on tehty kaikkien esittelijöiden varjo esittelijöiden toimista paljon työtä ja myös henkilöstön toimista molemmissa valiokunnissa. Muistamme, että 2017 heinäkuussa asetus allekirjoitettiin ja se astui voimaan. Ja nyt meillä on muutama vuosi aikaa ennen täytäntöönpanoa ja meillä on paljon tehtävää komission ja jäsenvaltion osalta, jäsenvaltioiden osalta ja siksi olisi oikein mielenkiintoista saada kuulla jotain avainasioita. Ensinnäkin, onko edistytty niiden suuntaviivojen osalta, jotka auttavat EU-toimijoita ja niin poispäin. Ja tämä käsikirja ja muut. Ja sitten on tietysti tämä kysymys, joka koskee jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia. Ovatko ne jo toimessa, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu ja onko komissiolla mitään tapoja auttaa näitä uusia viranomaisia, jotka on vasta luotu. Ja sitten kansainvälisen kaupan valiokunnassa puhutaan paljon PK-yrityksistä, jotka ovat pienempiä toimijoita EU:ssa ja koska ne tarvitsevat apua voidakseen näiden due diligence-vaatimusten mukaisesti toimia, niin kuin astuksessa sanotaan, onko tässä mitään uutta tässä pk-yritysten auttamisasiassa ja mukaan lukee myös tämä ponnistus, josta puhuttiin, joka koskee OECD-suuntaviivojen kääntämistä niin, että PK-yritykset voivat näihin tutustua samalla tavalla. Kuten tiedämme, monikielisyys on suuri haaste useissa PK-yrityksissä ympäri EUn. Ja jos on jotain kommentteja koskien meidän globaaleja kumppaneitamme, onko sieltä tullut minkäänlaisia reaktioita tähän EUn konfliktimineraaliasetukseen. Sehän on hyvin erilainen kuin Yhdysvaltain aikaisemmat toimet tällä alalla. Ja vielä ehkä viimeinen kysymys, jos komissio voisi sanoa tästä jotain. Eli kyseessä on eh, päivittäminen koskien operaattoreita, jotka ovat 2016-2017 olleet mukana. On jotain aloitteita koskien yksityistä ja julkista kumppanuutta ja muitakin aloitteita. Meitä kiinnostaisi nyt kovasti kuulla, minkälaista kehitystä on tapahtunut, koska varmasti yhdessä taloudellisten toimijoiden kanssa toimittaessa voidaan menestyä, muuten ei. Kiitos. Kiitos edustaja Venttä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Tietystikin Tätä asetusta ei voida pitää pelkästään kauppapoliittisena välineenä. Se pitäisi nähdä laajemmassa kansainvälisessä yhteydessään, tietystikin myöskin kehitysyhteistyön puitteissa. Jotta voimme taata täytäntöönpanon tehokkuuden, on erittäin tärkeää, ainakin minulle TV-valikunnan esittelijänä, että ohjeistoimet pistetään täytäntöön samanaikaisesti kuin itse asetus. Tiedonanto vuodelta 2014 esitteli joitakin ohjeistoimia, joilla kannustetaan mineraalien vastuuntuntoisen hankintaan. Viisi otsikkoa sillä oli ja 14 eri osa-alueita, joilla tehdään työtä. Vuonna 2017 sitten komissio esitteli ensimmäisen kehitysyhteistyön välineen, jossa oli mukana ohjeistoimia, TCI-välinen. Siinä oli mukaan luettuna muun muassa konfliktimineraalit ohjeistoimet kattavat kuitenkin vain osan näistä 14 osa-alueista, jotka olivat mainittuina vuoden 2014 tiedonannossa. Tämä on se syy, miksi haluaisin mielelläni kuulla komissiolta puheenvuoron tähän. Aiotteko te esittää lisäohjeistoimia, jotka kattaisivat kaiken muunkin kuin ne, jotka nyt ovat katettuina suhteessa tuohon tiedonantoon, ja minkälainen aikataulu ja budjetti olisi käytettävissä näitä toimia varten. Tämä ei ole meille todellakaan selvänä tämä kysymys. Olisi erittäin tärkeää tietää, mitä suunnitelmilla komissiolla on tässä suhteessa. Rahoitusvälineellä rahoitetaan muitakin ohjeistoimia tämän DCI-välineellä. Euroopan parlamentin kannalta on tärkeää, että pystymme läheisesti seuraamaan sitä, kuinka näitä toimia suunnitellaan, näitä ohjeistoimia. Haluan olla tässä prosessissa mukana. Ja kysyisinkin, aiotteko te ottaa meidät mukaan tähän prosessiin kuulemisvaiheessa? Lopuksi totesin vain, että kiitän etukäteen vastauksista. Kiitos. Meillä on nyt kolme puheenvuoroa kaupan ja kehityspolitiikan ja ulkosuhdehallinnon suunnalta. Aloitetaan kaupallisen pääosaston puheenvuorolla. Rova Sinje Ratsu, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, aivan ensiksi haluaisin kiittää kutsusta tähän keskusteluun. Haluaisin kiittää myös siitä, että olette tehneet tämän suullisen kysymyksen tästä tärkeästä aiheesta. Kuten tiedätte, komissio pyrkii yhdennettyyn lähestymistapaan jotta voitaisiin varmistaa vastuulliset toimitusketjut näitä no, konfliktimineraaleja varten. Asetus hyväksyttiin viime vuonna. Se on kulmakivi tälle yhdennetylle lähestymistavalle, mutta kuten täällä on jo todettu, meillä on myös muuta kuin sääntelyllistä toimia, liitännästoimia, jotka tukevat tätä lähestymistapaa. Komissio toimii hyvin aktiivisesti ja valmistelee täytäntöön panoa, panee kaikkia näitä toimia tekemällä yhteistyötä useiden yksiköiden välillä. Ja tästä syystä äh, minä aloitan, mutta sitten DEFCO ja ulkosuhdehallinnon pääosastoista vielä täydennetään niin Teidän olisi syytä muistaa, että tämä asetus astui voimaan vähän yli puoli vuotta sitten vain – ei ja äh, asetti äh, yrityksille velvoitteita, joita äh, sovelletaan yrityksiin ensimmäinen tammikuuta 2021 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että monet toimenpiteistä ovat vielä valmistelevassa vaiheessa. En nyt mene tässä yksityiskohtiin koskien jokaista liitännäisä täytän pano toimia, koska maaliskuussa täysistunnossa komission jäsen tulee vastaamaan virallisesti suulliseen kysymykseen. Annan teille omalta osaltani yleisemmän katsauksen ja keskityn näihin asioihin, jotka on mainittu puheenjohtajan taholta ja myös esittelijöiden puolesta. Ensinnäkin on valmistelee toimia, jotka on selvästi mainittu asetuksesta. Muistuttaisin, että niihin kuluvaa, kuluu ohjausta yrityksille niin, että voidaan identifioida mineraat, jotka tulevat konfliktialueelta ja riskialtilta alueelta. Ohjausta myös vastuuviranomaisille koskien näitä tuojien ex ja sitten metallurgien tarkastuksia tarkistamista koskien due diligence-järjestelmiä. Kaikki nämä aloitteet ovat jo pitkällä. Sitten on muita täytäntöpanomme toimia, jotka pitkälti riippuvat eh, näiden toimien viimeistelyyn ja näin ollen niihin palataan myöhemmin. Kuten on, on todettu, olemme menossa eteenpäin myös näiden, liiten, niin näiden eh, liitännöstoimien eh, osalta. Olemme täysin pitäneet kiinni lupauksistamme, joita annoimme neuvotteluiden aikana. Ne koskevat esimerkiksi PK-yritysten tukemista ja toimia, e, jotka koskevat e, tuotantoketjun loppuvaiheen due diligence-vaatimuksia. E, Esitteli Winklerin kysymys koski sitä, kuinka OECDn ohjaus tässä näkyisi. Siihen on tulossa vastauksia huhtikuun alussa ja sen tarkoituksena olisi myös auttaa pk-yrityksiä. Komissio halusi korostaa sitä, kuinka tärkeää työtä se tekee rohkaisemalla kolmansia maita toimiin ja sekä tuotanto- että puolella ja vaatimalla vastuullisia ratkaisuja, jotka perustuvat OECDn ohjauslinjoihin kollegani ulkosuhdehallinnosta puhui myöhemmin siitä, kuinka moni sidosryhmää lähestymistapaa käytetään OECDn puitteissa, mutta olemme jo ottaneet yhteyttä useisiin maihin, sekä tuotantomaihin että myös tuotantoketjun alku- ja loppupäämaihin, Yhdysvallat, Kanada, Kiina, Intia, Etelä- Amerikan, Arabian Emiraattikuntaliitto, Malesia ja Taimaa ovat olleet tässä mukana. Toivon, että muistin nämä kaikki. Jotkut näistä ovat hyväksymässä omia lähestymistapojaan OECD-linjojen mukaisesti, kuten esimerkiksi Kiina. On selvää, että kun ajatellaan tätä suullista kysymyksistä, niin toimittamme teille vielä yksityiskohtaisempaa tietoa. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollegalleni Lennart Mitsille DEFCO-pääosastosta. Hän keskittyy hankkeisiimme, jotka vievät tilannetta eteenpäin kentällä. Thank you and good afternoon. Kiitos, hyvää iltapäivää minä haluaisin kommentoida vähän näitä liitännäistoimia, kuten Lysten McEwen sanoi, me muutama kuukausi sitten joulukuussa hyväksyimme temaattisen ohjelman, jolla pyritään edistämään vastuullista hankintaa konfliktimineraaleissa. Tämä on noin 3,5 miljoonaa euroa. Ja tässä ohjelmassa keskitytään niihin osiin, jotka ovat tärkeitä kehittyville maille, jotka mainittiin 2014 yhteisessä eh, julkilausunsa. Tämä on se, joka eh, koski korkeariskisiä alueita. Me olemme keskittyneet siihen, että paikallisia eh, kaivannaisyhteisöjä autettaisiin silloin, kun ne ovat hyvin vaikealla alueella, eli halutaan näitä pientuottajia tukea. Ja tässä lähdetään liikkeelle OECDn due diligence-suuntaviivoista ja siitä, että halutaan taloudellisia mahdollisuuksia tällaisille pienille toimijoille. Halutaan eh, edistää kapasiteetin aikaansaamista due diligence-alalla. Näin autetaan paikallisviranomaisia ja kansalaisyhteiskuntaa ja toimijoita ja jos pystytään näin edistymään, niin vähennetään ihmisoikeusrikkomuksia ja näillä alueilla pesiviä konflikteja. Ja kun kaivannaisteollisuutta edistetään, niin voidaan myös saada niiden luotonantoa tai saantia parannettua. Ja meillä on ulkoinen investointiohjelma, erityisesti kolmas pilari, joka koskee EIPn politiikkaa dialogia. Kun halutaan parantaa hallintoa, niin tällä alalla pystytään lisäämään kestäviä sijoituksia ja tästä on hyötyä kyseille talouksille. Me haluamme myös edistää eh, paikan päällä, missä kaivaminen tapahtuu, tätä vastuullista hankintaa ja näin pystytään toteuttamaan due diligence-sääntöjä, kun mineraalit, jotka tulevat näiltä hankealueilta, tulevat saamaan sertifikaatin siitä, että ne ovat puhtaita oecd linjojen mukaisesti. Ja viime vuonna hyväksytty hanke on nyt siinä vaiheessa, että se pannaan täytäntöön kumppanuus muodossa niin, että tuotantoketjun eri vaiheet ovat siinä mukana myös eh, kansalaisyhteiskunnan toimijat. Ja tällä tavalla voidaan edistää yhteistyötä tuottajaa ja käyttäjämaiden välillä ja voidaan EPRM hankkeiden tyyppisiin hankkeisiin lisätä esimerkiksi ECRn se, että saadaan eh, jäljitettävää kultaa kansainvälisen markkinoille tai Kolumbiassa esimerkiksi, että koko tuotantoketju olisi oisiden e sääntöjen mukainen. Tässä järjestetään tarjouskilpailu niin, että paikalliset toimijat, kansalaisjärjestöt ja muut voivat hakea mukaan tässä vielä viimeistellään operatiivisia toimia ja toivotaan, että tämän vuoden loppuun mennessä saadaan rahoituskysymykset selville ensimmäisen tarjouskilpon osalta. Tässä on siis asetuksen liittyvät toimenpiteet ja tämä liittyy OECDn tukeen due diligence-periaatteen ottaen kattoon noin neljän miljoonan verran ja sitten EDFstä eh, myös saadaan rahoitusta Suurten järvien alueelle noin 10 miljoonaa, eli tämä on kaiken kaikkiaan noin 20 miljoonaa rahoitusta. Ja tämä on sen täytetön panemista, mitä kirjeessä luvattiin, joka lähetettiin kolmelle eli valiokunnalle Mogherinin, Malmströmin ja Mimitsan näiden komission jäsenten toimesta. Eli tässä ovat nämä liitännäistoimet. Ja EPRM antaa jatkuvasti tietoa avoimesti parlamentille ja jäsenvaltioille ja muille avun antajille. Ja varmistetaan, että komissio, hallinto ja tietysti meidän eh, valtuuskuntamme, joihin tähän, tämä konfliktimineraali se eniten vaikuttaa, saavat jatkuvasti tietoja voidaan seurata edistymistä lähivuosina. Olemme valmiita jatkamaan keskustelua ja katsomaan valiokuntien kanssa, miten asiassa edistytään. Sitten ulkosuhdehallinnon puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, co-chairs. Kiitos kummallekin puheenjohtajalle. Arvon jäsen, että te on oikein muistitte mielenne viisi otsikkoa, jotka liittyvät toimiin. On aina hyvä, että mikäli on ollut mukana laatimassa tästä asiakirjaa, niin sitten myöhemmin joutuu tileteostaan kolme, puolia, kolme ja puoli vuotta myöhemmin. Keskittyisin nyt yhteen elementtiin. Kuinka voidaan edistää vastuuntuntoista mineraalien hankintaa. Tämä on jatkuvaa työtä, jota olemme tehneet yhdessä OECDn kanssa. Me haluamme todellisia vastuuntuntoisia toimia, olipa sitten kyse jalostajista, sulattajista, tai kapasiteetin luojasta tai tuojasta. OECDn foorumi, jota on johtanut tämä monien sidosryhmien yhteinen foorumi, on osa e- OECDn tekemää työtä. Siellä on erilainen tilaisuus tuoda yhteen eri alan ammattilaisia olisin kutsua mukaan myös Euroopan parlamentin jäseniä mukaan huhtikuussa järjestettäviin keskustelun 17. ja 19. huhtikuuta. Tämä on ikään kuin mini Davos-kokous, jossa tarkastellaan vastuuntoista mineraalihankintaketjua. Ei sieltä tarvitse kuulla pelkästään yritysten PR-puheita, vaan siellä on myöskin kansayhteiskunnan edustajia ja muita ja myöskin hallitusten edustajia mukana. Foorumi on ottanut myöskin luomaan konkreettisia aloitteita paikan päälle mukaan luettuna konfliktista vapaa Tiina aloite ja EBRMn ohjelma, jotta DEFCO, johon DEFCO juuri viittasi, se on yksi esimerkki. Vuoropuhelussa tuottajien ja valmistajien ja käyttäjämaiden kanssa erityisestikin Kaupan pääosaston tekemä työ on tässä suhteessa ollut erittäin arvokasta. Edustaja Herra Ratson tekemä työ Rova Ratson. Kiina on nyt ottanut käyttöön due diligence-standardit, jotka perustuvat OECDn suuntaviivoihin. Olemme tukeneet OECDtä tässä työssä ja käännöstyössä myöskin Kiinan suunnalla. Intiakin on yhä läheisemmin mukana OECDn työssä, kun pistetään täytön due diligence säännöksiä jalokivialalla tai arvometallien louhinnasta, kun on kyse. Kolumbia on viimeisen, viimeisten kahden vuoden ajan ollut erittäin aktiivinen kumppani OECDn työohjelmassa. E on tämä tuki kansallisille, alueellisille ja monenvälisille aloitteille on OECDn piirissä tehtyä työtä suurten järvien alueen aloite esimerkiksi luonnon mineraalien sertifioimiseksi – ja silloin kun on kyse pienimuotoisesta kullankaivuutoiminnasta. Tässä olemme tehneet yhteistyöstä kansallisjärjestön kanssa Burkina Fasossa, Norsuranrikolla ja muualla. Jorova Mäkävän viittasi hankkeeseen, jota ollaan pistämässä pystyyn Keski-Afrikan tasavallan kanssa yhteistyössä. Suoraan sanottuna tässä yhteiskokouksessa toteaisin, että että tarvitaan kansainvälisiä sertifiointimenetelmiä. Puhun tässä suurten järvien alueesta. Se tarvitaan johdonmukaista toimintaa. Ja myöskin tuon alueen hallitusten täytyy olla tässä mukana. Sertifikaattien täytyy olla yhä enemmän hyväksyttyjä, laimin hyväksyttyjä myöskin sitten tuotoketjun loppupäässä. Toistaiseksi tässä on vain tilkkutakin tavoin täydentystä työtä, jota tehdään alueellisella tasolla. Vuoden loppuun mennessä turvallisuusneuvoston puheenjohtaja suositteli Kongon demokraattisen tasavallat, että otettaisiin käyttöön vientisertifikaatit. Tämä on tämmöinen alueellinen kuullaan vientiin liittyvä sertifiointijärjestelmä, joka se on kultaviran Dubaihin. Asiantuntijaryhmä myöskin huomautti, että puutteita oli ollut Tinan tuotantoketjussa. Tämä oli mahdollistanut Tinan salakuljettamisen. Hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Ja muistutaisin vielä mielinne, että nyt miltei vuosi sitten maaliskuussa viime vuonna kaksi asiantuntijaryhmän jäsentä Pariisin kokouksessa Michael Schaaf ja Zaira Katlin, joka on ruotsalainen ryhmän jäsen, saivat surmansa, kun he vierailut Katangan alueella Bungunden kaupungissa. Täytyy ottaa huomioon se, että due diligence-toimenpiteet voivat tuoda mukanaan muutoksia – Teollisuuden piirissä tehdyt tilintarkastukset ovat myöskin hyödyksi. 90 prosenttia jalustetusta kuulasta, 95 prosenttia suojetetusta tantaalista, jopa 80 prosenttia suojetetusta tinasta on, kansan, on teollisuuden auditointijärjestelmän piirissä OECDn suunnitelmien mukaisesti. Tämä liittyy asetukseen neljä vuotta sen jälkeen, kun näiden kolmen mineraalin osalta siis ei, tämä koske kultaa, on ainakin muuttanut tilanta niin, että 400 000 perheen jäsentä näistä kullankaivutoiminnasta tai mineraalien kaivun toiminnasta riippuvaista perheenjäsentä on saanut paremman asan. Ja miltei 100 prosenttia DRCn kullasta on edelleenkin kultaa, jota ei voida jäljittää. Meidän täytyy jatkaa tätä outreach-työtä sekä puolessa välissä toimintaketjua toimitusketjua ja myöskin alapäässä mukaan ottana Dubai ja Kiina, Intia. Viime vuonna, kun keskusten GSP Plus-järjestelmästä, yksi jäsen viittasi yleisen etuusjärjestelmään GSP Plussaan, mutta ei se ole mikään ihmelääke näihin ongelmiin. Tämä pätee myöskin due diligence-toimiin ja liitännäistoimiin. Tämä on pieni askel eteenpäin, mutta laajempi hallinnointikysymys on kysymys, jossa tarvitaan teidän yhteistyötä ja myöskin TEFCON tekemää outreach-työtä, yhteistyötä näiden kanssa. Kiitoksia. So I... Kiitoksia. Nyt täällä on neljä puheenvuoropyyntöä. Pyydän, että esitätte lyhyitä ytimekkäitä kysymyksiä. Kerrotte, kenen kysymykseni osoitatte. Minun 15 minuuttia aikaa kysymyksiä ja vastauksia varten. Thank you very much. Uh, Hautala. Um, yeah, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin miksi emme voisi saada tietoa tähän yhteiseen valiokuntaan, miksi sitä pitää säästellä täysistuntoa varten, mutta näin, näin nyt sitten kuulemme ilmeisesti tämän lisätietoa täysistunnossa. Kysymykseni kuulee, kuulu, koskee tätä tulevaa muuta kuin rahoituksellista raportointia koskevaa direktiiviä ja mahdollista lisää lainsäädäntöä koskien due diligence-järjestelyjä. Haluaisin tietää, voisiko komissio jo nyt antaa osvittaa siitä, miten sujuu tämä uudelleen tarkastelu koskien näitä muita kuin rahoituksellisia kysymyksiä koskevia direktiiviä. Tämä olisi hyvin tärkeä väline, kun pyritään saamaan aikaan due diligence-toimia ja myös, jotta voidaan täytäntöön panna konfliktimineraalilainsäädäntöä. I guess to Tämä kysymys on varmaankin osoitettu rouva Ratsolle, eikö niin? Judit, ole hyvä. Thank you. Um... Kiitos. En tiedä, osaako esittää kysymykset oikealle henkilölle. En ole ihan varma. Voisitteko ehkä auttaa? Ensinnäkin, kun katsoo tätä ensimmäistä toimenpidettä koskevaa paperia, niin on hienoa, että meillä nyt on se, kun tätä tiedonantoa aikoinaan monta vuotta sitten luin ja yritin ymmärtää näitä liitännäistoimenpiteitä, niin silloin ei pystytty edistymään siinä, että olisi voitu suurten järvien alueen maita tukea sisäisellä yhteistyöllä, mutta kun katsoo tätä tämänhetkistä tekstiä, niin voisiko joku ehkä auttaa ehkä DEFCO-pääosastoa voisi ehkä kertoa, miten nämä hankkeet ovat erilaisia verrattuna aikaisempiin hankkeisiin. Oli pilottihanke, jonka oli rahoittanut Alankomaiden hallitus. Se oli aloite, joka koski Tina-kaupan sertifiointia yhteistyössä yh- yritysten kanssa ja sitten tämä kumppanuus, vastuullisten mineraalin kumppanuus. No tässä on nyt ihan samat yritykset taas mukana, mutta eikö tämä pilottihanke ollut jo olemassa? Eli mennäänkö nyt tätä pilottiprojektia pidemmälle mineraalien ja metallien vientisertifioinnissa? Haluaisin tähän lisää selvyyttä. Ja sitten ymmärtääkseni tämä ei ole mikään kaiken kattava ehdotus vielä, koska tämä koskee 9,3 miljoonaa euroa, 5,3 tulee Euroopan komissiolta ja sitten puhutaan 20 miljoonasta kuitenkin. Niin haluaisin tietää, mm, mikä tämä kokonaispaketti on, sillä toimet eivät voi olla ainoastaan näitä sertifiointipilottihankkeita, jotka ovat suurin piirtein pystyssä jo. Ja sitten vielä kaksi loppukysymystä. Me puhuimme myös julkista hankinnoista, Euroopan komission toimista ja uudesta lainsäädännöstä. Voisiko ehkä antaa lisätietoa siitä, miten tämä pannaan täytäntöön? Ja sitten vielä toinen kysymys. Meillä on tietysti myös YK on mm, suuntaviivat tai perusperiaatteet ja sieltä löytyy myös oikeus eh, lain käyttö asioista valittaa ja minä halusin varmistaa sen, että voidaan nämä YK periaatteet tässä pitää mielessä. Kiitos sitten Helmut Scholz. Thank you also to... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kaikille kolmelle edustajalle komissiosta ja ulkosuhdehallinnosta. Kaikki ovat varmaan samaa mieltä siitä, että kyse ei ole teknisestä asiasta, vaan meidän täytyy tarkastaa konkreettisia yksityiskohtia jotka ovat erittäin poliittisia osin. Poliittiset, sosiaalis, sosiaaliset ja taloudelliset asiat ovat kyseessä. Ja hiljattain käyty keskustelu Kongosta osoittaa, että meidän täytyy ryhtyä konkreettisiin ja toimiin ja ehkä nopeammaa täytäntöönpanokokasetuksen osalta. Ensimmäinen kysymykseni on kohdistettu sekä komissiolle että ulkosuhdehallinnolle. Oletteko te tietoisia siitä, että että saattaisi hyvinkin tärkeä nopeuttaa tätä prosessia. Asetus astuu voimaan vasta 1. tammikuuta 2021. Pitäisikö nyt jo nopeuttaa silti? Toinen kysymys kaupan pääosaston edustajalle. Sekä käsikirja että tietokanta, joka liittyy asetukseen, ovat erittäin tärkeitä elementtejä, jotta voidaan kehittää kunnollista, tehokasta rakennetta, jolla voidaan varmistaa asianmukainen täytäntöönpano. Tässä suhteessa minua hieman mietityttää käyttää. Olisiko hyvä tietää enemmän siitä, mikä on konkreettisesti tilanne käsikirjan ja tietokannan osalta, jolla tuetaan due diligence-säännösten noudattamista. DEFCON pääosaston edustaja mainitsi, että liitännäistoimet kannustavat toimiin. Mitä nämä kannustavat toimet ovat? Ei riitä, että sanotaan, että kannustetaan stimuloida tätä prosessia sekä tuotaketjun alkupäässä pitäisi varmistaa sitovat toimet ja toisaalta nämä liitännäiset toimet, niistä pitäisi tietää enemmän. Genevessä saatiin aikaan, tai on pyritty saamaan aikaan tällainen yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvä sopimus, ja missä valossa ulkosuhdehallinto edistää näitä keskusteluja, Kenen olisin tästä kuulla? Deutschland. Aion puhua Saksaa, jotta Saksan tulkkauskoppi voi nyt hieman huilata. Minulla on aivan lyhyt kysymys vain. Koska nyt puhuttiin, tai hiljattain kävimme Keski-Afrikan tasavallassa ja näimme, kuinka 100 prosenttia kullasta ja timanteista salakuljetetaan. Ja tuolla konflikti on syntynyt juuri siksi, että aseistautuneet ryhmät haluavat kaikki nämä kaivokset haluntaansa. Ja hallituksella ei ole mitään valtaa. Mitä hankkeita me nyt EUn puolella voimme edistää ja ulkosuudenhallinnon kautta edistää juuri, jotta voisimme parantaa tilannetta Keski-Afrikan tasavallassa? Kuinka voisimme ryhtyä sitä aktiivisiksi? niin, että tämä ase- ase- aseellinen konflikti näiden kaivosten hallinnasta ei jatkuisi ja pahenisi. Thank you. Short question. Kiitoksia. Kolme lyhyttä kysymystä Reema McClarkinin puolesta komissiolle. Ensinnäkin aikaako komissio rohkaista yrityksiä ryhtymään näihin due diligence-toimiin ja kuinka tässä toim- toimitaan sitten toimitusketjun loppupään yrityksiä ajatellaan, on arvioiko komissio sitä, kuinka ne toteuttavat OECDn ohjeiden mukaisia, ohjeiden mukaisia toimia ja kuinka komissio arvioi kolman tavoitteen toteuttamista niin, että muutettaisiin näitä käytäntöjä koskien konfliktialueiden konf- mineraalikäyttöjä ja pitämään huolta paikallisväestön olosuhteista. Kiitoksia paljon. Otetaanpa käänteisessä järjestyksessä niin, että ulkosuudenhallinto saa ensin vastata. Kaksi minuuttia vastausaikaa, olkaa hyvä. Thank you, coach. Kiitos puheenjohtaja. En ehkä saanut kaikkia kysymyksiä ylös. Oliko tämä viimeinen kysymys nyt edustaja Scholzin? Sitä en nyt ihan saanut kirjoittaa ylös, eli ehkä joudutte sen toistamaan. Mutta jos ajatellaan sitten tätä Keski-Afrikan tasavallan projektikysymystä, me vielä valmistelemme hanketta yhdessä USAIDin kanssa – Keski-Afrikan tasavallassa koskien sekä kultaa että timantteja. En ole varma, onko tämä sadan prosentin sallekuljetetun timantin osuus oikea prosenttimäärä, mutta 2018 puheenjohtajuus huomioon ottaen eu on Kimberley-prosessin johdossa tuolloin niin jos ajatellaan prosessin nopeuttamista, niin OECD due diligence-säännöissä ei ole mitään sellaista, mikä estäisi, että yritykset käyttäisivät due diligence-sääntöjä. Kaikkihan tietävät, kuinka suuria ongelmia kyseisessä maassa on. Ja mitä tulee edustaja Sargentinin kysymykseen, ja tämä koski EPR M, siihen palaa myös DEFCO-pääosasto. Kaikki tietävät, että eh, suljetuilla eh, hankkeilla on rajoituksensa ja Alankomaiden hallitus varmasti tietää, kuinka rajoittunutta tämä on, eli tuskin EPRM enää lähtee samalla tavalla toimimaan, jos ajatellaan sitten YK periaatteita ihmisoikeuksien alalla, niin nyt noin kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista on ottanut käyttöön toimintasuunnitelmat. Mutta että voitaisiin nyt ihan tarkalleen oikein vastata, niin tätä asiaa ei ole erityisesti otettu esille, mutta due diligence-ohjeisto, joka on OECDltä, niin siinä on mukana YK suuntaviivat. Eli en ole tietoinen mistään eh, ongelmista näiden ihmisoikeussuuntavivojen käytössä. Kaikkihan tiedätte EUn kannan, kun kyseessä ovat sitovat välineet, jotka koskevat liike-elämää ja ihmisoikeuksia, mutta ehkä tästä pitäisi puhua esimerkiksi Droid-valiokunnassa. Okay, so. Kiitoksia sitten DEFCO-osasta. No pääsiäisessä haluaisimme holistisemman arvoketjun lähestymistavan verrattuna nykytilanteeseen, eli yhtenetympi toimitusketju lähestymistapa ja, ja kaksi pyyntökerrosta aloitetaan nyt tänä vuonna. GPDGC-tulokset osoittavat, mitä haluamme saavuttaa. Haluamme parantaa ympäristö, yritystoimintaympäristöä, pienimuotoiselle kaivostoiminnalle ja, ja, ja, ja varmistaa tämän sertifiointitoiminnan osalta. Halutaan myös sel- oikeusselkeyttä ja haluamme järjestää ja, ja, ja virallistaa koko ketjun edustuksen. Haluamme siis ryhtyä puheisiin kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa ja katsoa, mitä voimme tehdä EPRM kanssa ja jäsenvaltioiden vastuuviranomaisten kanssa, jotka vastaavat näistä aloitteista niin, että voidaan kalibroida mahdollisekseen mukaan tilannetta myös ei APn kautta katsotaan, mitä tehdään näin hyvin äh, herkillä alueilla ja näillä, näissä yhteisöissä vaikutukset voivat olla suuria. Kuten tiedämme, vaikutuksia ei saada aikaan muuttamissa kuukau- muutamien kuukauden aikana, vaan tämä pitkä aikainen ohjelma, ja kuten ulkosuhdehallinnosta niin tämä ei ole vain OECD, vaan myös ilon standardit ovat tässä myös mukana ja niiden kautta on pyritty tekemään tästä sektorista mahdollisimman kestävä. Pyrimme olemaan yhteyksissä teidän teihin, että voimme tulevien kahden vuoden aikana parantaa tilannetta kentällä erityisesti kaikkein haavoittuvimpien maiden osalta. And senior. Rova Ratso vielä, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Voin antaa kenties hieman enemmän yksityiskohtaista tietoa. Tai en voi sanoa yksityiskohtaista tietoa, koska jotkut valmistut ovat vielä kesken. Mitä suuntaviivoihin tulee, joita annetaan jäsenvaltiolle, olipa sitten kyse konfliktialueista ja expos-tarkastuksista, Tämä käsikirja, jota peräänkulutettiin, on asia, jota käsittelemme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa jo tässä vaiheessa. Nyt järjestetään vielä asiantuntijatason kokous. Sinne on kutsuttu mukaan myöskin parlamentin intavalikunta 9. maaliskuuta tuo kokous järjestetään. Jäsenvaltioiden vastuuviranomaiset myöskin tuossa kokouksessa mukana. Palatakseni edustaja Winklerin kysymykseen. Kuinka voimme auttaa tässä prosessissa? Nämä toimijat ovat mukana tässä prosessissa ja voivat siihen vaikuttaa, ja eri toimijat voivat oppia toisiltaan olemalla mukana tässä prosessissa. Rova Hautalan kysymykseen sitten. Se liittyi muuhun kuin rahoitusalan raportointiin. Viime vuonna jo julkaistiin lisää säännös, joka astui voimaan. Kyse on due diligence-menettelystä ja raportoinnista, raportointivelvollisuudesta, silloin kun on kyse suurista yrityksistä, joten tämä on jo olemassa tämä asia. Mitä me sitten teemme kannustaaksemme sekä toimitusketjun yläpäässä että alapäässä olevia yrityksiä nopeasti omaksumaan säännökset jo aiemmin kuin ensimmäinen tammikuuta 2021? Mitä me teemme tässä suhteessa? Tietystikin kannustamme yrityksiä tulemaan mukaan ja aivan erityistoimi toimitusketjun loppupäässä olevilla yrityksillä on tällainen avoimuusfoorumi tai alusta, joka aiotaan luoda vielä tämän vuoden aikana. Loppupäässä olevat yritykset voivat toimittaa tietoa jo nyt due diligence-menettelystä ja hyvistä käytänteistä sen kautta. Toi, loistavaa. Kiitos paljon. Kiitoksia kaikista näistä kommenteista. Niin kuin kuulitte, jäsenet ovat todella kiinnostuneita tästä aiheesta parlamentille. Tämä, aikaisemmissa parlamentissa oli tärkeää saada nämä toimet valmiiksi ja nyt tiedän toki, että aikaa tarvitaan, mutta näemme viime viikolla aivan omin silmin, mikä tilanne on myös demokraattisessa tasavallassa ja me, myös meidänkin päässämme on, on tiettyjä ongelmia. To, toivon, että pidätte parlamentin ajan tasalla, koska jos teillä on jotakin ongelmia täytäntöpanossa ja muualla, niin kertokaa meille niistä, niin että me vain sitten myöhemmin kuulemme, että tilanne on vaikea on hienoa kuulla, että Kiinassa ja muissa maissa tilanne on parantumassa, Intiassakin. Ja me olemme toimimassa nyt mallina muille kansainvälisesti. Tämä on toki aina osa, osa prosessia. Toivon, että pidätte meidät ajan tasalla ja, ja, ja komissiosta sitten joku tulee täysistuntoon ensi kuussa, en tiedä kuka sieltä tuleekaan. DV-kollegoille haluaisin todeta, että meidän Valiokuntakokouksemme alkaa kello 16. Meidän pitää tosin hieman kävellä tästä. Olemme tuolla PHS-rakennuksessa 5B001 salissa ja siellä mm, jatkamme kokousta. Kiitän Bertia kutsusta tänään ja jatkamme työtä tämän asian parissa. Kiitos paljon Linda. Kiitos myöskin TV-valikunnan kollegoille. Tämä oli Hyvä toimintatapa toimia yhteistyössä. Komissio varmaan pisti merkille, mitä haluaisimme tietää, ja voimme sitten ensi kuussa käydä pidemmällistä keskustelua. Huomispäivänä olettaakseni tulemme hyväksymään sitten nämä kysymykset. Kiitos siitä, että olitte kokouksessamme mukana.